totta sitten onkaan, niin äh, kyllähän meidän äh, on oltava sitä mieltä, että on hyvä säästää kallisarvoisia luonnonvarojamme. Kiitos. Kiitokset teille, herra Kälänän. Tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan tänään kello 12. Seuraava esityslistan kohta on herra Kansianin mietintö matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä. Toivotan tervetulleeksi Rova Gjörin neuvoston edustajan sekä komission jäsen Kallasin ja annan välittömästi puheenvuoron herra Kansianille. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Prego, signor. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Komissaari, arvoisat kollegat, ne neuvottelut, joita äh, vein eteenpäin ensin yksinäni ensimmäisessä, ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeen sovittelu komitean puitteissa Lissabonin sopimuksen jälkeisenä aikana äh, ovat olleet kiintoisat. Kyse on matkustajaoikeuksista ja Brian Simpson äh, liikennevaliokunnasta, äh, sen puheenjohtaja, on tukenut minua. Tämä on ollut kova työ, koska kyse on 70 miljoonan matkustajan oikeuksista, jotka käyttävät siis linja-autoja. Ja tämä on kuljetusala liikennemuoto, joka poikkeaa muista kuljetusalan muodoista ja sen vuoksi asian käsittely oli tärkeää. Me halusimme saada aikaiseksi eh, linja-automatkustajille myöskin oikeudet, jotka olisivat samalla viivalla muiden matkustajaoikeuksien kanssa. Usein kyse on PK-yritysten harjoittamasta toiminnasta ja siksi ylimääräistä taloudellista rasitetta on mahdotonta asettaa tällaista yrittäjän harteille. Kuitenkin linja-autoliikenteen eh, käyttäjien oikeuksien on oltava luonteeltaan sellaiset, että ne muodostavat ainakin vähimmäissä turvatakuut kaikille. Erilaiset kelpoisuuskriteerit oli otettava huomioon ja esimerkiksi vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet tämän kaiken muassa. Sen lisäksi oli otettava huomioon myöskin se, että usein kuljetuskalusto on ainakin joissakin maissa vanhentunutta ja, ja vanhaa kannalta, ja, ja sekin oli omalta osalta vaikuttamassa edi, neuvottelujen edistymiseen. Keskeiset ongelmat liittyivät nimenomaan soveltamisella määrittelyyn. So, can you slow down? Olen pahoillani. Voisitteko ihan puhua hieman lyhyemmin. Te luette niin nopeasti, että tulkkien on hyvin vaikea pysyä perässä. Eli vähän hitaammin. Eli keskeisimmät ongelmat liittyvät nimenomaan soveltamisalan määrittämiseen, koska asetusta sovelletaan kaikkiin säännölliseen, kansallisen, rajat ylittävään ja muuhun, muuhun linja matkustamisen, äh, jos kyse on yli 250 kilometrin matkasta. Alun alkaen otettiin huomioon jopa kaikki matkatta. Lisäksi tarkasteltiin esimerkiksi tiedotusta, koulutusta ja vastuukysymyksiä. Asetus, joka ottaa huomioon siis 250 kilometrin äh, matkat ja onnettomuustapaukset, viiveet, matkan peruuntumisen, vammaisten ja liikuntarajoitusten oikeudet. Ja lisäksi otetaan huomioon myöskin esimerkiksi valitusten käsittely sekä se, että oikeudet ja velvollisuudet täyttyvät valitustapauksissa asetuksen mukaisesti. Lopullinen Lopullinen vastaus valitustapauksessa ei saa viipyä yli kolme kuukautta ja niin kuin sanottu, liikennöitsijä on lopulta vastuussa näistä kaikista kysymyksistä. Siirtymäkaudeksi on esitetty neljä vuotta, jota voidaan vielä jatkaa kerran toisen neljän vuoden aikajaksolla. Lisäksi puhuttiin siitä, että saataisiin aikaiseksi jatkossa jonkun ty- jonkunlainen yhdenmukainen lippu, joka kattaisi kaikki liikennemuodot. Ja tämä on kuitenkin vielä tulevaisuuden hanke. Sen sijaan, jos ajattelemme tämänhetkistä tilannetta ja sovittelukomitean työtä, niin mielestäni asiat etenivät hyvin, ainakin parlamentissa. Kiitoksia ja seuraavaksi neuvoston edustaja Rouva Ngiori. Olkaa hyvä. President, honorable... Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, on ilo osallistua tähän keskusteluun, joka koskee matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä. Tämä on tärkeä hetki, koska keskustelut kahden vuoden jälkeen nyt vähitellen ovat päättymässä. Neuvoston puolesta haluaisin kiittää parlamenttia yhteistyövalmiudesta ja kompromissihalukkuudesta, jonka perusteella pääsimme neuvot- sovittelulla valiokunnassa tästä asiasta yksimielisyyteen sovittelu. Ja että myös katsotaan vammaisten liikuntarajoitteisten oikeuksia. Keskustelut kolmessa toimielimessä ovat olleet vähän hankalia, mutta kuitenkin aina rakentavia ja kompromissihengessä käytyjä. Tämä yhteinen teksti, josta päästiin yksimielisyyteen sovittelukomitean kokouksessa, joka toivottavasti hyväksytään tänään, on poliittisten ryhmien, kaikkien poliittisten ryhmien hyväksymä kompromissi. Sen takia haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana tämän lainsäädäntöehdotuksen valmistelussa, erityisesti varapuheenjohtaja Rova Kratsa, Zagara Pule ja Brian Simpson valiokunnan puheenjohtaja, eh, esittelijä Kansion ja Varjo eh, esittelijät. Kaikki ovat yhdessä eh, saaneet onnistuneen lopputuloksen aikaiseksi. Haluan kiittää myös komissaari Kallasia ja hänen tiimiään ja parlamentin ja neuvoston sihteeristöjä, jotka kaikki ovat väsymättä tehneet työtä asian eteenpäin viemiseksi. Ja lopuksi haluaisin vielä erityisesti kiittää Belgian puheenjohtajan työtä, joka tuki neuvostossa tätä sovittelukomiteassa aikaan saatua mm, sopimusta. Olen varma, että tämä teksti, joka on sovittelukomiteassa hyväksytty, on hyvä tasapaino matkustajien oikeuksien ja toisaalta liikenteen harjoittajien oikeuksien välillä. Neuvoston mielestä päätavoite tässä asetuksessa on antaa oikeuksia sellaisille äh, matkustajille, jotka matkustavat kaukoliikenteessä yli 250 kilometrin matkan. Ja samat oikeudet ovat kuitenkin äh, matkustajille, jotka näillä reiteillä matkustavat riippumatta matkasta. Ja erityisesti kiinnitetään huomiota liikuntarajoitteisten oikeuksiin. Me olemme toimielimissä löytäneet yhteyttä yhteisesti hyväksyttäviä ratkaisuja moniin vaikeisiin kysymyksiin. Ensinnäkin soveltamisala, matkustajien oikeudet, peruutus ja viivytystapauksissa siirtymäkauden helpottaminen ja sitten liikuntarajoitteisten ja vammaisten oikeudet apuun. Herra puhemies, herra komissaari, hyvät jäsenet, kuten tiedätte, neuvosto hyväksyi yhteisen tekstin kokouksessaan 30. Äh, tammikuussa 2011. Tämä lainsäädäntö allekirjoitetaan huomenna ja se julkista, julkaistaan virallisessa lehdessä toivottavasti maaliskuussa on this very well done. Ja haluan todella onnitella tässä hyvästä työstä kaikilla kielillä. Kiitokset teille ja nyt komission jäsen Kallas. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoissa esittelijä, arvoisa Rova Gyri, neuvoston edustaja. Tämä linja-auto matkustajien oikeuksia määrittelevä ehdotus, josta tänään keskustellaan, on, äh, sen takana on hyvin pitkä prosessi, myös sovittelu, pitkät öiset neuvottelut ja lopulta sitten läpimurto ja kompromissi yli kahden vuoden neuvottelujen jälkeen. Sydämelliset kiitokset teille kaikille, jotka tämän saitte aikaan. Varapuhemies Rouva Kratsa, joka johti taidokkaasti neuvotteluja Simpson liikennevaliokunnan puheenjohtaja, Kantsian esittelijä ja tietenkin Belgia puheenjohtaja valtiona. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että neuvosto tukee matkustajien oikeuksia, kun neuvosto yhteisen tekstin hyväksyi 31. tammikuuta. Pyydän parlamenttia hyväksymään sen samoin ja muodollisesti näin saattamaan päätökseen tämän menettelyn. Kun puhutaan matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä, niin tämä ehdotus tarjoaa heille samat oikeudet kuin muille unionin matkalaisille. Tekstissä on merkittäviä saavutuksia, ihan perusoikeudet kaikille linja-automatkustajille ja aivan niin kuin esittelijä Kanchan tuossa jo totesi, meillä oli tässä vaikeita kysymyksiä, jotka olivat auki neuvottelujen viime hetkeen asti. Ja jotkut saattavat olla sitä mieltä, että tämä sovellusala, joka koskee 250 ja sitä, kilometrin ja sitä pidempiä matkoja, on sovellusalaltaan liian kapea, koska myös lyhyemmät matkat tulisi ottaa huomioon. Mutta mutta Tämä olisi liian kallista erityisesti pienille palveluntarjoajille, liikenteen harjoittajille. Minun mielestäni tämä teksti on erittäin tasapainoinen kompromissi, emmekä saa unohtaa perusoikeuksia, jotka liittyvät kaikkiin palveluihin ja jotka tarjoavat parempaa suojelua erityisesti kaikkein herkimmässä asemassa oleville matkustajille. Samalla on muistettava kustannukset liikenteenharjoittajille ja ne täytyy pitää minimissään. Tämä ehdotus on nyt suuri edistysaskel niin matkustajille kuin tämän alan imagollekin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten äh, ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Grosch. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, rouva ministeri. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä tehdystä työstä, erityisesti herra Kanshania. Tässä ei ollut helppo työ käsillä, mutta tulimme kuitenkin hyvään loppupäätökseen. Kompromississa on aina hyviä ja huonoja puolia, joiden mielestä siinä on liikaa, joidenkin mielestä liian vähän. Tämä ei ollut neuvoston kanssa ollenkaan helppoa ja sen takia kiitos neuvostolle, että viime, viime minuutilla löysimme kompromissin. Sen soveltamisala on hyvä kolme maata, jotka eivät Luxemburgi ei ole mukana, ja senpä takia puhumme vielä kahdesta maasta, joihin tätä ei sovelleta. Mutta sitten tämä kun puhutaan kilpailuttamisesta ja, ja, ja matkustajien oikeuksista, joita vahvennetaan, eh, niin tässä ei kritiikkinä saisi sanoa, että miten nyt sitten, miksi lähiliikenne on suljettu pois, koska tässä saattaa olla myös alue, alueiden välistä liikennettä. Tästä EPP tulee tukemaan tätä kompromissia. Meistä tämä on kaiken kaikkiaan hyvä kokonaispaketti, jossa on mukana matkustajaoikeudet myös, joka voidaan linkittää muihin, muille aloille. Ja toivottavasti saamme tästä konsolidoitun version, paljon jatkossa, jotta huomenna tai jatkossa meillä on oikeuksia, jotka palvelevat todella matkustajia, eivätkä niinkään asianajajia. Ja kun tätä täytäntöön pannaan, että tässä että matkustajille tässä tulee selkeää lisäarvoa. Kiitän yhteistyöstä ja toivon, että täällä täysistunnossa suuri enemmistö voi tätä kompromissia tukea. Kiitoksia herra Grosch. Ja nyt puheenvuoronsa Brian Simpson SD-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Suuret kiitokset. Minäkin haluan kiittää omasta ja ryhmäni puolesta herra ja kovasta työstä. Tämä oli hyvin vaikea ja hyvin monimutkainen asiakokonaisuus. Kaksi kysymystä nousee mieleen, kun katsoo tätä, tätä erityistä sopimusta. Ensinnäkin, onko tämä ihanteellinen ja toiseksi, viekö se tilannetta eteenpäin. Ja täytyy parlamentin kannalta varmaan todeta, että onko se ihanteellinen. No ei varmaan ole, koska, koska se nyt on kompromissi, niin se sisältää asioita, josta parlamentti ei ehkä niin pidä ja parlamentti joutui luopumaan tietystä, erityisesti tämä sovellusalakysymys. Olisimme halunneet pienemmän kilometrimäärän tähän ehdotukseen, siis alle 250 kilometriäkin pitkät linja-automatkat. Mutta joka tapauksessa nyt voimme myös linja-automatkustajille tar- tarjota oikeuksia, niin kuin on jo muiden matkustajien suhteen. Ja linja-automatkustajille matkustamisen oikeuksiin liittyvät myös vammaiset, liikuntarajoitteiset ihmiset kaikkialla Euroopan unionissa ja heidän oikeutensa. Nostaisin tässä esiin kysymyksen. Me pyydämme, että linja-autojen henkilökuntaa koulutetaan auttamaan vammaisia niin, että he saavat täysin samat mahdollisuudet linja-automatkailuun kuin mitä meillä muillakin on jäsenvaltiot ovat halunneet tähän viittä vuotta. Toivon, että ne eivät sitä käytä. Kuitenkin katson, että meidän tulisi antaa hyväksyntämme tälle tehdylle sopimukselle, koska näin matkustajien oikeudet kaikissa eri liikennemuodoissa on vihdoin saatu toteutumaan. Kyllä tässä mielestäni otettiin aimo askel eteenpäin ja parlamentin tulisi tukea tätä Kantsianin ja neuvoston sovittelussa aikaansaamaa sopimusta. Kiitos. Kiitokset teille. Ja nyt äh, rouva Meisner ää, äh, Alderyhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin tässä on pitkä prosessi takana ja se on vihdoin päättynyt. Tämä on hyvä uutinen on tässä positiivisiakin tekijöitä. Ensinnäkin se, että kun puhutaan oikeu- perusoikeuksista, ja tiedottamisesta ja pääsystä. Positiivista on myös korvaukset PK-yrityksille, jotka ovat kohtuullisia. Ja, ja positiivista on myös se, että pääsimme yksimielisyyteen, koska olisi saattanut käydä niin, että sovittelussa ei olisi saatu aikaan minkäännäköistä sopimusta. Ja sitten yksi ala, kuljetus, kuljetusala olisi jäänyt kokonaan säätelemättä. Mutta ei tämä ole eurooppalainen ratkaisu. Nimittäin tällä alalla, vaikka sanotaan, että tässä kannatetaan ihmisten liikkuvuutta, palveluiden liikkuvuutta, tavaroiden liikkuvuutta, niin meillä ei ole kuitenkaan yleiseurooppalaista ratkaisua niin kauan kuin kolme maata on ulkopuolella puolella. Sellaiset, joilla on liikuntarajoitteita, jotka tarvitsevat tukihenkilöä, niin saavat itse asiassa tämän vain kaukoliikenteessä. Ja, ja force majeure, joka esimerkiksi lentoliikenteessä suljettiin pois korvauksista, niin kaukoliikenteessä saadaan korvauksia, kun taas lähiliikenteessä näin ei tapahdu tapahdu. Me sovittelussa äh, äh, äh, varasimme kantamme ja niin teemme myös tänään. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Lichtenberger vihreiden puolesta. Olkaa hyvä. Ja herzlichen dank. Kiitoksia siitä huolimatta, että sopimus on allekirjoitettu tässä tekstissä vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksia ei ole otettu kunnolla huomioon. Sanon tämän nyt aivan puheenvuoroni aluksi, koska se on mielestäni merkittävin puute. Puhumme aina sitä, että heidän oikeutensa on toteuduttava kun mahdollista, kun mahdollista mutta valitettavasti tätä kun mahdollista ei saada poistettua, sillä useimmiten tämä kun mahdollista johtaa siihen, että vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet eivät toteudu, että todella tehtäisiin jotain heidän puolestaan. Olin erittäin pettynyt siihen, että tässä jopa linja-autojen tiedottamiseen eh, liittyviä kysymyksiä heikennettiin niin, että esimerkiksi liikuntarajoitteiset eivät edes voi tietää, mistä he voivat saada apua ja avustajia. Kyllä tässä on eh, muitakin puutteita tällä viimeisellä neuvottelukierroksella puutteita on, vaikka Kantsian esittelijänä hän teki kaikki kaikkensa hyvän tuloksen puolesta, mutta neuvoston kova sydämisyyttä ei murtanut mikään. No niin, sitten tässä on muitakin ongelmia. Tämä 250 kilometriä. Pelkään, että näitä pidempiä reittejä pätkitään niin, että 250 kilometrin pussimatka leikataan kahtia niin, että nämä oikeudet eivät toteudu. Kyllä mielestäni täytäntöönpanossa tämä täytyy ehdottomasti ottaa huomioon ja estää. Myönteistä oli se, että kuluttajat saavat vetomustahon, johon ottaa yhteyttä ongelmien kohdalla. Myönteistä on myös henkilökunnan kouluttaminen, mutta muuten, hyvät naiset ja herrat, ei tämä nyt mikään kovin ihmeellinen esimerkki eurooppalaista lainsäädännöstä ole. Kiitos. Kiitoksia, rouva Lichtenberger. Ja nyt ESR-ryhmän nimissä herra Zile, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella muiden tavoin kaikkia osallistujia kompromissin saavuttamisesta, erityisesti esittelijä, joka on parlamentin nimissä onnistunut löytämään tähän kompromissiin hyvän lähestymistavan. Tällä lainsäädäntö täytäntöön panee nyt sitten matkustajien oikeuksia kaikissa tässä viimeisessä sääntelemättä olevassa kuljetuksen alassa. Tässä on kyse korvauksista viivästys- ja, ja peruutustapauksissa ja, ja muissa. Ne ovat olleet hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. tämä on kuitenkin askel nyt hyvään suuntaan varmistamaan että matkustajia, matkustajat saavat suojaa ja että tässä on suojat linja-autoliikenteelle. Ja vaikka tämän, koska tämä tulee niin myöhään, se osoittaa myös, kuinka vaikea ala tämä on ollut säädellä. Sitten vammaiset ja liikuntarajoitteiset, hyvä, että heille on varattu tietyt perusoikeudet ja, ja on hyvä, että nämä oikeudet myös astuvat voimaan, vaikka matkustaja on kaukoliikenteen linja-auton kyydissä vähemmän kuin sen 250 kilometriä. Ja sitten nämä siirtymäajat ovat myös hyvät jäsenvaltioita. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa GUE-ryhmän nimissä herra Kolicek. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Matkustajien oikeuksista on puhuttu täällä Euroopan parlamentissa yhä enemmän eri liikennemuotoja koskien. Kuitenkin tässä mielestäni nyt on koko joukko ongelmia. Ja aivan varmasti myös äh, vakuutusten kattavuus tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen kysymys. Toisaalta on loogista, että äh, myös kustannukset tulevat nousemaan. Neuvosto yritti äh, saada aikaan suuria muutoksia komission alkuperäiseen ehdotukseen tämän e- tässä kysymyksessä. Tämä ei ole mitään uutta. Me tiedämme, kuinka neuvosto toimii sovittelumenettelyissä. Ja Rova Rodikratse Chakarokpolo, joka oli varapuhemies, joka johti näitä neuvotteluja, sekä Brian Simpson, valiokunnan puheenjohtaja, sekä esittelijä Kanchian ovat tehneet hyvää työtä ja saaneet aikaan niin hyvän lopputuloksen kuin mahdollista. Kun tämä rajoitetaan 250 kilometriin, ähm, niin mitä tapahtuu sellaisille matkustajille, jotka ovat mukana vain osan matkaa, ja se on ongelma, ja samoin sitten äh, tietenkin äh, vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet ovat tässä vielä ongelmallisia. Esimerkiksi äh, pyörätuoleja ja miten niiden kanssa toimitaan ja niin edelleen siinä tapauksessa, että tulee ongelmia ja vakuutukset tulevat mukaan peliin. Korvataanko näitä ja mikä on sitten katto näille korvauksille? Samoin kun tapahtuu myöhästymisiä, nämä säännöt ovat hyvin selkeät ja on myös hyvä, että näille matkustajille tiedotetaan entistä paremmin. Minä haluaisin lyhentää näitä siirtymäkausia. Mielestäni ihan hyvä, niin mielestäni siirtymäkautta ei missään nimessä saisi pidentää. Samoin meidän tulisi hoitaa asiat niin, että jos matkustaja on mukana vain osan matkaa, ongelmaa ei synny. Samoin tässä täytyisi vielä tehdä inflaatiolaskelmia, jotka huolehtivat siitä, että tämä, nämä korvauskatot on sidottu euron kurssikehitykseen niin, että mitään inflaatioa ei tapahdu. Joten minun mielestäni tämä on ihan hyvä ehdotus ja minun ryhmäni tulee sitä tukemaan. Kiitoksia ja kiitos, että kuunnelitte teille myönnettyä puheaikaa. Seuraavaksi EFDstä Imbrassa samoin puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies Pitkien, pitkien neuvottelujen jälkeen tämä teksti, joka nyt edessämme on, on hyvä tasapainoinen kompromissi. Se takaa matkustajien oikeudet ilman, että liikenteen harjoittajia liikaa rasitetaan. Nehän ovat usein pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Parlamentti voi olla hyvin tyytyväinen sovittelun tuloksista. Kun ajatellaan, että tämä ala on jatkuvassa kasvussa, niin tässä on EU-laajuiset oikeudet matkustajille toisin kuin muissa liikennemuotoissa. Tämä myös takaa tasa arvoiset oikeudet eri maiden liikenteen harjoittajille. Tämä säädös määrää korvauksista matkustajille kuolemantapauksissa myös äh, hautajaiskuluista. Henkilövahingoista myös on äh, varattu korvauksia ja, ja matkatavaroiden äh, vahingoista myös apu välittömästi tilanteessa, jos, jos, jos on tapahtunut onnettomuus. Yli puolentoista tunnin myöhästyksistä matkustajille korvataan lippu plus 50 prosenttia lipun hinnasta. Ja sitten apu liikuntarajoitteisille ja vammaisille on hyvä tavoite. Kiitoksia ja sitten riippumaton jäsen eh, Obermeier minuutti. Kiitos puhemies. Kyllä on toivottavaa, että matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä parannetaan ja jotkut eh, näistä ehdotuksista ovat kyllä hiukan ylimitoitettuja, että matkustaja voisi jopa saada kaksi hotelliyötä, jos matka on yli puolitoista tuntia tai lähtee yli puolitoista tuntia myöhässä. Tämä nyt on kyllä ylimitoitettua ja kyse on usein asioista, joista liikenteen harjoittaja ei ole vastuussa, jos nyt esimerkiksi on ruuhkaa tai lumimyrsky tai joku muu tällainen syy. Ja EUn viimeisin asetus muista matkustajoikeuksista liittyy junaliikenteeseen ja tuolloin esimerkiksi lyötiin lukkoon, että jos junat Saksasta tulevat vaikkapa Itävaltaan pahasti myöhässä, niin Itävalta on tästä vastuussa. Tällaiset ylimitoitetut reaktiot tulisi välttää tulevaisuudessa. Näin ei saa olla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme muut puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Koch, yksi minuutti. Puhemies, komissari, kollegat. Tämän sovittelun tulos on erittäin tervetullut ja on hyvä, että linja-autoliikennessä saadaan nämä oikeudet voimaan yhtä korkealla tasolla kuin muillakin liikenteen aloilla, myös sellaisille, joilla on liikkumisrajoitteita, ja että kuluttajan suojan taso korvataan ja tai taataan ja että otetaan huomioon, että tässä on liikenteen harjoittajat usein PK-yrityksiä, joita ei saa liikaa rasittaa. Nämä vaatimukset siitä, että otetaan korvauksia viivästystapauksissa. Nämä ovat monissa tapauksissa vähän yliammuttuja. Linja-autopalvelut ovat, niiden pitää olla saatavilla myös liikuntarajoitteisille ja vammaisille. Ja sen takia heillä on oikeus apuun ja näiden pitäisi myös olla ilmaisia heille. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Serakkiainen kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies. Minäkin haluan esittää kiitokset herra Kansanille eh, siitä eh, <clears throat> työstä, jonka hän on tässä monimutkaisessa kysymyksessä tehnyt. On selvää, että myöskin eh, esimerkiksi on, on selvää, että myöskin linja-automatkustajille on taattava samat oikeudet kuin vaikkapa laiva- ja junamatkustajille. Nyt kyse on matkoista, jotka ovat yli 250 kilometriä pitkiä, mutta mielestäni samantyyppisiä oikeuksia pitäisi saada myöskin lyhyemmän <clears throat> välin matkustajille. Tässä yhteydessä pyritään takaamaan samat oikeudet esimerkiksi vammaisille ja liikuntarajoitteisille kuin muillekin matkustajille ja myöskin kuljettajien koulutus, matkojen peruutumiset, viivästykset ja valituskysymykset otetaan tässä käsittelyalaiseksi. Mielestäni tässä on aika järkiperäisiä ehdotuksia niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi on kysymyksessä kuolemantapaus, vammautuminen tai sairauskulujen korvaaminen tai, tai vaikkapa <clears throat> matkan korvaaminen, jos matka ei ole käytännössä toteutettu. On ehdotettu esimerkiksi sellaista järjestelystä, että matkasta korvattaisiin alkuperäinen lipuhinta plus 50 prosenttia. Tämän kaiken tarkoituksena on saada aikaiseksi samantyyppinen järjestely kuin mitä muillakin kuljetusajolla jo käytetään. Vielä palaisin vammaisten ja liikuntarajoitteisten tilanteeseen. Siltä osin on saatu aikaiseksi aika kattava avustusjärjestelmän takaaminen. Kuitenkin sillä tavoin, ettei kul- <clears throat> lisäkuluja synny. Kiitoksia sitten, rouva Bilbao, minuutti. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Ensimmäiseksi haluan esittää kiitokset herra Katsanille hänen ponnisteluista, jotta sopu ylipäätään saatais, päästiin. Kyse on varsin monimutkaisesta aihepiiristä, eli korvausjärjestelyistä, avustamisesta ja esimerkiksi perutusten kyseessä ollen. Kaiken tämän yhteydessä on tarjottava sopivat oikeudet ja, ja järjestelyt sekä tavanomaisille tavanomaisille matkustajille että myöskin vammaisille ja liikuntarajoitteisille. Asetettiin raja, joka kattaa matkat yli 250 kilometrin matkat. Tämä ei kuitenkaan mielestäni ole riittävä. Olemme menossa eteenpäin ja, ja ehdotus on jopa parempi kuin alkuperäinen ehdotus, mutta siitä huolimatta aiomme äänestää tyhjä, koska tämä ei ole riittävä edistysaskel. Kiitoksia sitten herra Czarnecki, yksi minuutti. E- Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti lähettää hyvin tärkeän viestin kaikille matkustajille ja myös veronmaksajille tänään. Samoin siis kaikille valitsijoillemme, kaikille niille ihmisille, jotka käyttävät linja-autoja mukaan lukien vammaiset ja liikuntarajoitteiset ihmiset. Ihmiset haluavat meiltä tällaisia konkreettisia päätöksiä, koska veronmaksajathan meidän palkkamme maksavat. Ja tietenkin olemme kuulleet myös vasta-argumentteja. Jotkut ovat todenneet, että ei tämä nyt ole kaikkien aikojen paras lainsäädäntöehdotus. No ei olekaan, mutta on se askel oikeaan suuntaan. Ja se tekee Euroopan unionista inhimillisemmän ja myös avoimemman ajatellen paitsi poliitikkojen, myös kuluttajien tarpeita, tavallisten eurooppalaisten ihmisten tarpeita. Ja tästä syystä haluan kiittää esittelijä herra Kantsian ja erinomaisesta työstä. Kiitoksia ja sitten Rova Rosbach, yksi minuutti. Tack Kiitos puhemies. Li- Linja-automatkustajilla on oltava samat oikeudet kuin esimerkiksi laiva, lento tai, laivalento tai junamatkustajilla. Korvausten on myöskin oltava riittävät, mutta sitä huolimatta haluaisin esittää pari kriittistä huomiota liittyen oikeuksiin, joita pyritään takamaan vammaisille ja liikuntarajoitteisille. Kaikki linja-autot eivät voi ottaa vastaan tällaisia matkustaja, joten olemme vielä varsin kaukana niistä tavoitteista, joita ollaan asettamassa nyt tasapuolisesti kaikille. Myöskään <clears throat> kuljetuksen hinta, linja-autolippujen hinta ei välttämättä ole kovinkaan kilpailukykyinen suhteessa muihin kuljetusmuotoihin. Ja tätä kautta avun antaminen ja, ja korvausten maksaminen voi olla täysin kestämätön monille liikenteenharjoittajille. Joten nämä kysymykset on otettava huomioon, jos haluamme ottaa myöskin PK-yritykset mukaan. Kiitoksia sitten herran Bach, minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella erityisesti kollega ja ponnisteluista näissä vaikeissa neuvotteluissa kompromissin etsinnässä – ja tässä on menestyksiä, jotka on mainittu, mutta myös pettymyksiä, kuten soveltamisala ja sitten nämä nopeusrajoitukset. Tämä kompromissi takaa nyt sitten kaikkien matkustajien oikeudet. Seuraavaksi pitäisi saada tämmöinen kaikille matkustajille yhteinen johdonmukainen tämmöinen puiteohjelma. Tämä on eurooppalaisille kansalaisille tärkeä askel ja tärkeää muistaa, että eri matkustusmuodoissa oikeudet ovat johdonmukaisia toisiinsa verrattuina muitakin kriteereitä, e, muita kriteereitä ei saa käyttää esimerkiksi junamatkustajille. Ja senpä takia tarvittaisiin tämmöinen puiteohjelma, joka ei perustu vähimmäisvaatimuksille, vaan joka pitää mielessä kunnianhimoiset tavoitteet matkustajien oikeuksien turvaamiseksi. Kiitoksia sitten herra Elkaradu, Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluan luonnollisesti kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä heidän ponnisteluistaan, samoin puheenjohtaja Simpsonia, kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet tämän lopputuloksen aikaansaamiseksi, myös puheenjohtajavaltio Belgia tietenkin. Kuitenkin myös hiukan kritiikkiä, erityisesti tässä neuvoston suuntaan. Valittelen kovasti sitä, että tämä koskee vain yli 250 kilometriä pitkiä bussimatkoja. Kun katsoo Euroopan karttaa, niin varmaankin loogista olisi, että ainakin kaikki rajat ylittävät matkat, ovat ne sitten 250 kilometriä tai alle, katettaisiin tällä. Paitsi tässä ehdotuksessa, myös monissa muissa ehdotuksissa vaikuttaa olevan yhä vaikeampaa saada niiden taakse jäsenvaltiot, siis jäsenvaltiot kuluttajien oikeuksia puolustamaan. Tämä on mielestäni erittäin huolestuttavaa. Tämä ehdotus on ikään kuin tien pää, koska nyt kaikkien eri liikennemuotojen matkustajien oikeudet on otettu huomioon, näistä on huolehdittu ja seuraavan askeleen pitäisikin nyt sitten olla se, että otettaisiin oppia kokemuksista ja tehtäisiin integroidumpi matkustajien oikeuksia koskeva ehdotus. Tämä ehdotus ottaa myös huomioon vammaiset ja liikuntarajoitteiset. He heitä ei enää voi jättää syrjään tai rannalle, vaan heidän tulee myös saada apua ja tukea näin tarvitessaan. Täällä on myös puhuttu korvauksista, mitä tulee matkan peruntuessa tai myöhästyessä matkustajille maksaa. No tässä nyt ei olla kauhean innostuneita, erityisesti kun tämä astuu voimaan vasta parin vuoden kuluttua, mutta on tämä nyt kuitenkin kompromissi, jossa on onnistuttu hiukan tätä neuvoston kovaa linjaa pehmentämään. Kiitoksia sitten Rova Savisaar minuutti. Hea raportöör. Kiitos puhemies. Kiitokset myöskin esittelijälle. Virolaiset sanovat, että jos asiaa käsitellään pitkä ja hartaasti, tuloskin on hyvä. Näin varmasti on käynyt myöskin säädöksen valmistelussa. Sovittelukomitea oli todella pitkä ponnistus ja näkökannat neuvosto ja Euroopan parlamentin välillä varsin etälä toisistaan, mutta se, että lopulta päädyttiin 250 kilometrin rajan aiheuttaa tilanteen, jossa kolme tai jopa neljäkin maata jää kokonaan tämän äh, säännöstön ulkopuolelle. Samalla tavoin myöskin ulkopuolelle jätettiin äh, rajat ylittävä äh, liikenne, lyhyen aikavälin liikenne ja, ja siirtymäkauden asettaminen kahdeksaksi vuodeksi ei mielestäni ole kovinkaan hyvä asia. Valitettavasti Viron hallitus tuki tätä ehdotusta ja peräänkuulutti jopa pidempää matkaa. Nyt tämä kaikki herättää kysymyksen siitä, ollaanko tässä parantamassa matkustajien etua vai, etuja vai ehkäpä pikemminkin liikenteenharjoittajien etuja. En ymmärrä, miksi osa Eurooppaa jätettiin tämä direktiivi ulkopuolelle. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että meillä on aika tiukka aikataulu tänä aamuna. Herra Bradburn, minuutti. Um, Kiitos puhemies. Minä tuen matkustajien oikeuksien periaatetta. On tär- tärkeää, että voidaan odottaa tiettyä tiettyä, no, tiettyjä vaatimuksia, mutta kuitenkin pitää pysyä suhteellisena ja katsoa, mitä vaikutuksia tällä asetuksella on. Pitää ajatella todellisia, todellista hyötyä kuluttajille vastaan kustannuksia liike, liikkeen harjoittajille. Meidän pitää hyväksyä, että nämä matkustajien oikeudet ovat erilaiset eri kuljetusaloilla. Ei lentoliikenne ole samanlaista kuin linja-autoliikenne. Ja tässähän on, tällä alalla toimii paljon pk-yrittäjiä liikkeen liikenteen harjoittajien. Ja luonnollisesti näiden palveluiden pitää olla luotettavia, ne ovat tärkeitä tällä tavalla paikallistaloudelle. Ja sen takia tämä 850 kilometrin sääntö on hyväksyttävä. Ei ole oikein, että pienet paikalliset yritykset, jotka tarjoavat todella paikallista palvelua, joutuisivat tämän tätä noudattamaan. Ja tietysti tämän periaatteen lisäarvo on erittäin hyvä ja sen takia tuon tätä kompromissina. Kiitoksia ja sitten herra Higgins minuutti. Kiitos puhemies. Tämä aloite on ollut käynnissä lähes kolme vuotta ja neuvosto sitä nyt on jarrutellut eikä niinkään parlamentti. Tietenkin meidän on suojeltava linja-automatkustajien oikeuksia erityisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten, mutta niin kuin Philip Bradman totesi, pienet liikenteenharjoittelijat olisivat joutuneet lyömään hanskat tiskin, jos tämä alkuperäinen ehdotus olisi mennyt läpi, joten tämä ehdotus nyt ottaa huomioon paitsi liikenteenharjoittajien, myös kuluttajien, matkustajien oikeudet tasapainoisella tavalla lentomatkustajien oikeudet, junamatkustajien oikeudet, linja-automatkustajien oikeudet eivät kaikki sovi yhteen pakettiin. Tämä ei ole toteuttamiskelpoinen ehdotus. Liikennevaliokunnan puheenjohtaja Brian Simpson teki erinomaista työtä, samoin esittelijä Kanchian ja oma koordinaattorimme Mathieu Grosch. Ja nyt mielestäni olemme saaneet aikaan reilun tasapainoisen paketin, joka ottaa kaikki eri huolenaiheet huomioon. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Sitten herra Vlasak, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Parlamentti on hyväksynyt säädöksiä matkustajien oikeuksista rautateillä. Nyt on logista, että samantyyppinen asetus astuu voimaan myös linja-autoliikenteen matkustajille. Kuitenkin eurooppalaiset mielellään valitsevat oman matkustustapansa varsinkin matkustustavan laadusta ehkä riippuen. Meidän pitäisi määrittää rajat ja perusnormit rajat ylittävälle liikenteelle, suojella haavoittuvia ja heidän oikeuksiaan, mutta ei ole hyvä, että me pakotamme nämä pienet paikalliset yritykset noudattamaan samoja sääntöjä, jotka kuitenkin toimivat hyvin pienellä pienellä alueella, koska tämä varmasti nostaisi myös kuljetusten hintaa. Minä olen ollut kaupunginjohtajana aikaisemmassa elämässäni ja, ja olin iloinen, että paikallinen kuljetusyritys suljettiin pois tämän sääntelyn piiristä. Kiitos. Ja Itälä yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies haluan itsekin kiittää kaikkia jotka ovat olleet tekemässä kompromissia erityisesti esittelijää ja valiokunnan puheenjohtaja simpsonia. vaikka tämä onkin kompromissi niin tämä on kuitenkin merkittävä askel eteenpäin kansalaisten näkökulmasta. jos ajatellaan myöhästymistapauksia matkatavaroiden häviämisiä niin kansalaisille on äärimmäisen tärkeää että he tietävät että me olemme tehneet lain jossa heidän oikeuksiensa tulee suojattua tämä rajoitus kaksisataaviisikymmentä kilometriä ei ole paras mahdollinen ja onnistunut niin kuin monet ovat täällä sanoneet. uskonkin että tämä on ehkä tämän säädöksen heikoin kohta ja tähän joudutaan varmaan tulevaisuudessa palaamaan mutta toisaalta liikuntarajoitteisten ja vammaisten oikeuksien merkittävä parantaminen on iso askel. puheenjohtaja näen että tässä on juuri sellaista lainsäädäntöä jota meidän pitää kansalaisten näkökulmasta tehdä.

Erityisesti olen tyytyväinen äh, vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksien parantamiseen, mutta niin kuin muutkin puhujat ovat täällä todenneet, tämä 250 kilometrin raja on ongelmallinen. Euroopan unionissa on 27 erikokoista jäsenvaltiota ja olisi pitänyt saada aika jonkinnäköistä joustavuutta niin, että kaikki maat olisivat tulleet tämän sovellusalan piiriin omassa kotimaassani. Ää, ähm, 250 kilometriä on monien maaseutualueiden ja Dublinin välinen välimatka, siis matka pääkaupunkiin. Mutta tämä saattaa olla ongelmallinen tietyille pienille yrityksille. Näin sitten työpaikkoja, pienille liikenteenharjoittajille näin työpaikkoja menetetään ja myös ihmiset kuluttajat tästä kärsivät. Kiitoksia. Seuraavaksi puhujat puhujat listan ulkopuolelta. Meillä on ollut täällä koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Voin myöntää puheenvuoron vain ensimmäiselle viidelle puheenvuoron pyytäjälle. Ensimmäisenä herra Kosak. Üdvözlöm a buszutazó... Kiitos, puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää. Euroopan kansalaiset vammaiset kansalaiset voivat nyt ehkä helpommin käyttää näitä palveluita hyväkseen. Tämä kompromissi oli pitkän sovittelun tulosta. Kansian ja parlamentti pitivät kiinni siitä, että vammaisten oikeuksia pidetään Äh, esillä. Valitettavasti neuvosto oli vähemmän joustava ja paloittelen, pahoittelen, että neuvosto ei äh, tunni, tunnusta sitä tosi seikkaa, että äh, meillä nykypäivänä on entistä enemmän sellaisia henkilöitä, joilla on joku vamma tai liikuntarajoite, ja tämä pitäisi muistaa. Jokaisella Euroopan kansalaisella, jolla on tällainen ongelma, joka kärsii tällaisesta ongelmasta, ennemmin tai myöhemmin jokainen tarvitsee apua. Haluaisin lopuksi vielä korostaa, että työ ei ole vielä päättynyt. Monilla liikenteen aloilla on kompromisseja solmittu ja nyt sitten pitäisi vihdoin ja viimein saada täytäntöönpano myös yhteneväisesti etenemään. Kiitos. Kiitoksia sitten Rouvan Senolova. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Kiitoksia, puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kyse on nyt tärkeän, tärkeästä äänestyksestä linja-automatkustajien oikeuksien parantamiseksi erityisesti jos äh, esimerkiksi äh, pyörätuoli vahingoittuu tai tapahtuu muita äh, vahinkoja, niin näin parannetaan myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksia. Samoin pidän tervetulleena parempaa matkustajille tiedottamista. Julkisen liikenteen on oltava avoin vammaisille ja liikuntarajoitteisille. Se on tärkeää osa heidän jokapäiväistä elämäänsä. Ja haluankin onnitella esittelijää ja koko neuvottelu ryhmäämme hyvästä tuloksesta. Euroopan tasolla tämä kompromissi luo yhteiset puitteet matkustajien oikeuksille, ei tämä nyt ole ihanne tulos, niin on se kuitenkin ihan hyvä. Kiitoksia sitten Rova Riis. Kiitos puhemies. Liberaalien eh, kanssa niin kuin äh, sanottu, tulemme tänä äh, iltapäivänä äh, äänestämään tästä matkustajien oikeuksista, matkustajien oikeuksia koskevasta ehdotuksesta, joka tulee viimeisenä muiden kuljetusmuotojen kanssa. Sosiaalidemokraatit eivät <clears throat> hyväksyneet, eivätkä muutkaan ehdotusta, joka perustuu 150 kilometrin raja-arvoon Muiden kuljetusmuotojen yhteydessä esimerkiksi lentoteitse matkustettaessa 150 kilometriä on käytössä oleva raja, joten siksi tämä on aika outo ratkaisu. Annetaan myöskin mahdollisuuksia poikkeusjärjestelyihin ja pitkä siirtymäaika, mutta kuitenkin Vammaisten liikuntarajoitteisten oikeuksien parantaminen on hyvä asia, mutta ei tämäkään kuitenkaan toteudu saman tien. Kiitoksia. Ja sitten eh, herra Kramer. Kiitos puhemies. On hienoa, että nyt eh, matkustanoikeudet kaikissa liikennemuodoissa toteutuvat, mutta silti meidän täytyy muistaa, että ympäristöystävällinen rautatieliikenne jää tässä kaikkein huonoimpaan asemaan. Esimerkiksi eh, bussit hyötyvät siitä, että junat joutuvat maksamaan huomattavasti suurempia korvauksia. Joka tapauksessa muitakin äh, ongelmia on sama, jos äh, äh, junamatka viivästyy tunnilla, korvataan 25 prosenttia matkalipuhinnasta bussimatkoissa vasta kahden tunnin jälkeen. Tällaista syrjintää en voi hyväksyä. Meillä täytyy olla vastaavat matkustajien oikeudet kaikkia liikennemuotoja ajatellen ja myös reilut puitteet. Ei voi olla niin, että jotkut saavat korvausta jo tunnin myöhästymisestä ja toiset vasta kolmen tai viiden tunnin myöhästymisestä. Tämä ei ole hyvä kompromissi. Niin ja sitten vielä tämä 250 kilometriä ää, junaliikenteessä joka ikinen kaukojuna joutuu maksamaan korvausta. Ja minä en ymmärrä, miksi tällä tavalla junaliikennettä syrjitään. Kiitoksia ja sitten herra Paska. Mm, kiitos puhemies Monimutkaisen sovittelun jälkeen pääsimme vihdoin viimein yksimielisyyteen matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä. Ja vaikka tämä nyt koskeekin säännöllistä liikennettä yli 250 kilometrin matkalla, niin kuitenkin tämä koskee kaikkia matkustajia. Tärkeimmät edistysaskeleet koskevat tilannetta, jolloin matka viivästyy tai peruuntuu, koska silloin pitää koko lipun hinta plus 50 prosenttia korvata. Paremmin olisi voitu ehkä vielä neuvotella näistä siirtymäajoista, jossa nyt on neljä plus neljä vuotta – kaiken kaikkiaan kahdeksan vuoden siirtymäaika mielestäni aivan liian pitkä. Um. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitos jäsenille kommenteista ja nyt sitten haasteena edessämme on täytäntöönpaneminen kaikkien matkustajaoikeussäädösten osalta. Ja tästä tulee pitkä prosessi meidän pitää vielä hienosääntää lainsäädäntöäkin, mutta uskon, että tämä saavutettu kompromissi on joka todennäköisesti nyt sitten saadaan hyväksyttyä, on askel eteenpäin ja, ja hyvä periaate siinä mielessä, että me olemme jossain määrin tällaisen suuren alan kuin linja-autoalankin saaneet näiden säädösten piiriin jotka koskevat matkustajien oikeuksia. Tietenkin tämä on vaatimaton kompromissi, sitä pitää vielä viilata ja, ja varmasti vielä äh, arvioida uudelleen, mutta toivon, että pystytte tätä tukemaan äänestyksessä. Thank you. And, uh... Kiitoksia. Ja sitten ministeri neuvoston nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, esittelijä, haluan esittää ainoastaan pari kommenttia pohjaten siihen arvokkaaseen keskusteluun, jota täällä tänä aamuna on käyty. On selvää, että ongelmia ja kareja, joihin törmätä on vielä olemassa ja niihin on törmätty tietysti myöskin sovitteluyhteydessä, niin kuin äsken saimme kuulla. Mutta siitä huolimatta en kuitenkaan <clears throat> väitä missään tapauksessa, että tämä olisi maailman paras ratkaisu eh, kuljetus, tämän kuljetusmuodon matkustajien kyseessä ole, mutta siitä huolimatta kuitenkin voidaan todeta, että tämä on askel eteenpäin siinä vaiheessa, kun asetus astuu voimaan. Tämä on varsin selvä asia, suorastaan vesi selvä. Tulevaisuudessa linja-automatkustajien oikeudet tulevat olemaan entistä paremmat, joskaan ne eivät ole millään tavoin täydelliset, jos näin voi sanoa. Kun kompromissiratkaisuja etsitään, pyritään työstämään maaperää ja pääsemään samalla linjalla eteenpäin, aivan kuten esimerkiksi patenttikysymyksen yhteydessä tapahtui. Joitakin myönnytyksiä on tietenkin annettava ja erityisesti jos ajattelemme pk-yrityksiä, niin on otettava huomioon myöskin niiden tilanne ja siihen kiinnitämme erityishuomiota. me saa hyväksyä sitä, että pk-yritysten toimintamahdollisuudet huonontuvat, joskin matkustajien oikeudet ovat tärkeä asia. Ymmärrän varsin hyvin sen, että liikkuntavam, liikuntarajoitteisten ja vammaisten oikeudet ovat äärimmäisen tärkeä asia, asia ja siltä osin olemmekin mielestäni menossa – hyvin eteenpäin ja asetusehdotus on varsin äh, mallikkaasti suunniteltu. Kun ajattelemme kokonaisuudessaan tätä asetusehdotusta, olen sitä mieltä, että äh, lähdemme äh, eteenpäin. Unkarin puheenjohtajamanhan on esittänyt yhteinen voimakas Eurooppa tällaista iskulausetta ja se pätee mielestäni myöskin tässä yhteydessä, kun pyrimme parantamaan matkustajien oikeuksia ja kansalaisten oikeuksia. Vielä kerran kiitokset kaikille. Toivon, että tämä asiakirja pystytään ongelmitta myöskin hyväksymään. Kiitoksia ja lopuksi sitten esittelijä Kanchian. Puhemies, kiitokset kaikille kollegoille, jotka käyttivät täällä puheen aikaa esittivät puheenvuoron ja itsekin voin todeta samalla tavoin, että ei tämä millään muotoa ole maailman paras asetusehdotus, mutta se oli kuitenkin se, mikä oli mahdollista saada aikaiseksi ottaen huomioon neuvoston kannan. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, koska jos ajattelen niin aivan matkustamista sinänsä ja myöskin matkailua, turismia, niin joka tapauksessa on välttämätöntä saada aikaiseksi tällainen tasapainoinen ratkaisu, joka ottaa huomioon eh, tilanteen myöskin kokonaisvaltaisesti ja muut liikennemuodot. Tietysti PK-yritysten tilanne ja niiden eh, toiminnan turvaaminen on välttämätöntä tässä yhteydessä. Toisaalta kuitenkin se, että myöskin eh, vammaisten ja, ja liikuntarajoitteisten vanhusten henkilöiden ja kaikkien haavoittumassa, haavoittumassa, asema, haavoittumassa asemassa olevien henkilöiden tilanne. Nämä kaikki on pyritty ottamaan tässä tasapainoisesti huomioon ja kaikki ovat puhaltaneet yhteen hiileen. Komissari Kallas, toivon <clears throat> mukaan saa lopulta aikaiseksi kokonaisen paketin, jossa kaikki eri kuljetusmuodot ja niiden matkustajien oikeudet otetaan yhtäläisesti huomioon. Nimittäin tähän mennessä on käytetty pikemminkin siirreistä mallia. Toivon, että myöskin <clears throat> yhtenäinen hintajärjestelmä voitaisiin tämän muun ehdotuksen myötä jatkossa ottaa käsittelyalaiseksi ja toteuttaa myöskin käytännössä. Vielä kerran kiitokset kaikille, kaikille varjoesittelijöille ja muille, jotka ovat osallistuneet sovitteluneuvotteluihin Kiitos myöskin sihteeristön jäsenille ja neuvostolle Belgian puheenjohtajamaan edustajille ja Euroopan komissiolle luonnollisesti komissaari Kallakselle kuuluvat kiitokset siitä rakentavasta asenteesta, jota hän on tässä yhteydessä osoittanut kaikille sihteeristön jäsenille, niin ikään myöskin kiitokset pätevästä ja ammattimaisesta työstä. Tämä kaikki on tarpeellista, kun pyrimme tekemään ratkaisuja ja päätöksiä, jotka lopulta koituvat Euroopan unionin <clears throat> kansalaisten eduksi. Uh, Kiitoksia. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. Äänestys toimitetaan kello 12 tänään.